Keskustelu asiasta päättyy ja huomenna äänestämme. Ja vielä mietintö Marietje Schaken mietintö digitaalisen vapauden strategia EUn ulkopolitiikassa. Esittelijä neljä minuuttia. Komission jäsenpuhemies. Tämä on ohjattu Ashtonille ja ulkoasiain yksikölle. Teknologinen kehitys vaikuttaa ihmisten elämään kaikkialla Euroopan unionissa. Useat e- jäsenvaltiot ja YK ovat jo huomanneet, että e, internetiä voidaan käyttää ihmisoikeuksien välinä ja tämä on myös Kööpenhaminan kriteerien osana. Tämä, tässä on e, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja syrjimättömyyskeinoja edistetty, mutta meidän täytyy toimia kunnianhimoisemmin. Huomenna äänestämme ensimmäisestä strategiasta Euroopan unionin ulkopuolella politiikassa käytettävistä teknologioista. Tämä on selvä asetus ja pääperiaate on tuo avoin internet, joiden täytyisi vastata teknologian kehitystä demokratian nimissä. Komissio on tekemässä kyberohjelmaa ja parlamentti odottaa sitä kovasti. Täytyy olla varma siitä, että kyberturvallisuutta ja digitaalista vapautta ei sitten aseteta uhreiksi. Meidän täytyy miettiä ensiksi kansalaisia. Vankila, vankiloissa on hyvin paljon tois, toisinajattelijoita, jotka, käy, jotka joutuvat kärsimään painostuksesta ja me emme saa tukea mitään ihmisoikeuksia vastaista toimintaa unionin statulleilla eh, teknologisilla keinoilla. viimeisimmät eh, teknologia, kiel, vietikiellot Syyrian ja Iranin, Iranin ovat eh, oikeita tilapäisiä pakotteita, mutta lisäksi tarvitaan muita keinoja. Tässä on kyse ihmisoikeusrikosten kohdennetusta eh, käsittelystä ja teknologiaa ei saisi käyttää ihmisoikeusrikoksissa. Euroopan unionin täytyisi myös muistaa se, että oikeusvaltion periaatteet eivät saisi menettää merkitystä näissä kysymyksissä. Meidän täytyy ottaa digitaalinen turvallisuus mukaan kauppasopimuksiin. On paljon mahdollisuuksia unionin kehityspolitiikassa näissä kysymyksissä. Me voimme auttaa e, viestintäteknologiaan kehittämisessä, tarjota koulutusta myös kaukaisille alueille ihmisille. E, he, luonnon katastrofien ja humanitaaristen kriisien yhteydessä me tarvitsemme hätäpuhelimia ja internetyhteyksiä ja tätä teknologiaa myös tarvitaan vaalien tehokkaassa seurannassa. Meidän täytyy nyt kaikki nämä vaihtoehdot saada toimimaan ja toimia hyvin varovaisesti. Euroopan unioni ei voi uskottavasti viedä eteenpäin digitaalista turvallisuutta, jos sitä ei turvata myös kotona. Eurooppalaisille yrityksille täytyy jatkuvasti muistuttaa sosiaalisesta vastuusta. Meidän täytyy te- toteuttaa ihmisoikeusvaikutusten arviointeja ja ihmisoikeuksia edistää kaikin tavoin. Ulkoasiayksikön täytyisi ottaa johtava rooli maailmanlaajuisesti ja muistaa ulkopolitiikan ja teknologian synergiat ja viedä Euroopan unionin arvoja tässä kysymyksessä eteenpäin. Meidän täytyy muistaa ja päivittää lainsäädäntöämme ja asetuksiamme digitaalisen vapauden eteenpäin viemiseksi. Hallitukset eivät voi toimia tätä, tässä yksistään ja yksityissektorilla on huima vastuu. Tässä on ikään kuin monien välinen internetin hallinnointi ähm, äh, tekijä taustalla ja tämä malli voi ainoastaan toimia, kun se on riittävän osallistava. Siihen saadaan mukaan pienet yritykset, kuluttajat ja internetin käyttäjät tärkeät. Meidän täytyy muistaa tämän julkiset, tässä olevat julkiset intressit. Kiitän kaikkia varjoesittelijöitä ja osapuolia, jotka ovat osallistuneet tämän mietinnön laatimiseen. Teknologia voi edistää demokratiaa, luoda uutta avoimuutta ja osallistuvuutta myös Euroopan unionissa. Kiitoksia. La parole est maintenant à Madame Tikau. Tikau, olkaa hyvä. Kiitos puhemies digitaalisen vapauden käsite Euroopan unionin ulkopuolipolitiikassa korostaa internetin avoimuutta, mobiilipalvelujen käyttöä, mutta tämä on liitetty nyt ihmisoikeuksiin aivan oikein ja perusoikeuksiin. Tiedotus ja tiedon välittäminen internetin kautta tietysti on järkevää, mutta me tarvitsemme myös lukutaidon kehittämistä uusissa viestintäteknologioissa. On oikein merkittävää luonnonkatastrofien yhteydessä käyttää uusia viestintäteknologioita ja myös viedä niitä mahdollisimman kaukaisimmille alueillekin. Teknologian käyttö ihmisoikeustaistelussa on hyvin merkittävä ja siksi meidän täytyy myös digitaalista kuilua pyrkiä kuromaan umpeen eri maailman osien välillä. Meidän täytyy myös tarjota kaikille kansalaisille iästä riippumatta uuden teknologian käyttömahdollisuuksia ja käyttökykyä. Ja näin voidaan edistää digitaalista vapautta demokratian hengessä, varsinkin sellaisissa valtioissa, jotka ovat, elävät vallankumouksen siirtymävaihetta. Kiitokset Sikau ja sitten Kelly. Kiitos jälleen kerran, rouva puhemies. Haluaisin onnitella ensinnäkin esittelijää, vaikkakin kello on jo paljon. Kyse on erittäin tärkeästä aiheesta. Vapaus on erittäin tärkeä asia meidän, kaikki, meidän kaikkien kannalta. Erityisestikin, kun tarkastellaan internettiä ja viimeaikaista kehitystä, olemme nähneet internetin hyvät ja huonot puolet. On tietystikin hyvä, että Internet tunnistetaan ihmisten perusoikeudeksi kaikille Euroopassa ja kautta maailman. Toisaalta ihmiset äh, joutuvat äh, syrjinnän kohteeksi internetin välityksellä, kyberhyökkäyksiä tehdään yrityksiä ja laitoksia vastaan ja fundamentalistiset hallitukset pyrkivät äh, tukahduttamaan kansalaisten mielipiteet internetin kautta. EU on erittäin tärkeä rooli, kun se pyrkii varmistamaan, että digitaalinen vapaus on osa meidän EUn ulkopolitiikkaamme. Se on erittäin tärkeä asia meidän kannalta. Kiitos. Kiitokset Keli ja Paska, olkaa hyvä. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Digitaalisuus on avannut uusia väyliä demokraattiseen maailmaan. Se on ollut tärkeä saavutus tiedon siirto tai tiedon jakaminen on vaikeaa tehokkaasti valvotussa, kontrolloidussa yhteiskunnassa. Siksi meidän täytyy puuttua siihen, että joissakin maissa pyritään rajoittamaan internetin käyttöä ja tietovirtaa. Uskoisin, että tietyillä pakotteilla voisimme painostaa esimerkiksi Kiinaa soveltamaan politiikkaa verkkojen alalla. Meidän pitäisi mielestäni ulkopolitiikassa varmistaa, että vakuutamme nämä hallinnot siitä, että tietoa on jaettava vapaasti ja näin Kiinastakin, Kiinan väestöstäkin tulisi vapaampaa. Näin keskustelu päättyy ja komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. And, uh... Kiitos uh, puhemies. Haluaisin ensinnäkin kiittää Rova Shakia hänen mietinnöstä, joka koskee digitaalista vapautta EUn ulkopolitiikassa. Olin itse maani ulkoministeri pitkään ennen kuin minusta tuli komissaari, joten ymmärrän kuinka miten tärkeästä aiheesta on kyse. Euroopan unionin ulkopolitiikan saralla. Ja tämä on erittäin oikea-aikainen mietintö, koska tämä myötä vaikuttaa Euroopan unionin työn ihmisoikeuksien ja digitaalisen vapauden saralla. Internetin hallinta, kauppa ja turvallisuus, kaikki nämä kytkeytyvät tämän, tähän saman aiheeseen. Euroopan unioni on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja niiden edistämistä esimerkiksi arabikevään yhteydessä uuden teknologian ja ihmisoikeuksien edistämisen avulla ja demokratian edistämisen pyrkimystä silmällä pitäen. Avoin internetti, matkapuhelimet ja tieto- ja viestintäteknologia ovat erittäin tärkeitä, kun halutaan varmistaa ihmisoikeudet. Internet on luonut foorumin, jolla ihmisoikeuksia voidaan peräänkuuluttaa ja ihmiset voivat vaatia oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa, niin kuin Pohjois-Afrikassa nähtiin huolimatta vakavista tapauksista, joita hiljattain on voitu havaita. Euroopan on jatkossakin lähettää selkeän poliittisen viestin vastauksena huolestuttaviin suuntauksiin internetsensuurin suhteen. Voin antaa tästä esimerkkejä. YK on kolmas ihmisoikeuskomitean kokous viime vuonna tai viime kuussa tai 6. joulukuuta New Yorkissa oli kokous, jossa YK pahoit- Euroopan unioni pahoitteli sitä, että internet käyttää rajoitettu ja tukahdutettua. EUn strateginen puitekijys ihmisoikeuksia varten – pitää sisällään toimintasuunnitelmassaan toimet, joilla pyritään perustamaan jatkotoimenpiteet jo tehdylle työlle, mukaan luettuna niin sanottu no disconnect, no disconnect strategy, strategia, jonka tarkoituksena on varmistaa, että internet on ja pysyy poliittisen vapauden, demokratian kehityksen ja taloudellisen kasvun moottorina. EU on omaksunut niin ikään sanktioita, joilla estetään – tämän teknologian vienti Syyrian ja Iraniin. Halutaan välttyä siltä, että autoritaariset hallitukset voivat käyttää tekniikkaa hyväkseen tukahduttaakseen ihmisoikeustaistelijoiden toimetta. Lisätoimia pohditaan mukaan luettuna Euroopan unionin turvallisuuspuolen vientivalvonnan osastolla. Vientivalvonnalla halutaan varmistaa se, että tietty aineisto ja välineistö, voidaan käyttää internetin valvontaan varten ja teleliikenne toiminnan valvontaan. Sitä ei voida viedä, koska tätä tekniikkaa voidaan käyttää ihmisoikeuksien polkemiseksi Bakuussa. EU ja parlamentin jäsenet pysyvät yhtenä rintamana ja puolustimme siellä sitä periaatetta, että perusoikeuksien rajoittaminen, olipa sitten kyse minkälaista toiminnasta tahansa ja missä tahansa sitä esiintyy, on toiminta, jota emme voi hyväksyä Euroopan uuden rajan sisällä emmekä muuallakaan. Huhtikuun mennessä ensi vuonna me tulemme antamaan erityiset suuntaviivat tietoja ja viestintäteknologiaa silmällä pitäen ja tämän yrityksille yritysten yhteiskuntavastuusta ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Perustana on YK perusperiaatteet, jotka liittyvät liike-elämään ja ihmisoikeuksien niin sanotut räkin periaatteet. Tässä suhteessa tulemme ottamaan kaikki nämä tekijät huomioon kansainvälisessä suhteessamme. Kauppasopimus on yksi merkittävä tapa, jolla voidaan viedä eurooppalaisia ihmisarvoja ja muita arvoja eteenpäin. Euroopan ulkosuhdepalvelu ja komission palvelut ovat sitoutuneita valtavirtaistamaan digitaalisen vapauden kaikkien Euroopan unionin ulkoiseen toimintaan, samalla kun valmistellaan yhteistä tiedonantoa, joka koskee kyberturvallisuutta. Me tulemme varmistamaan yhteisen kantamme muodostumisen tulevassa maailmankonferenssissa, jossa käsitellään kansainvälistä tieto- ja viestintätoimintaa. EU tulee lisäämään toimia myöskin kansainvälisillä foorumilla mukaan luettuna YK, Euroopan neuvosto ja etujärjestö. Tätä kaikkien näiden foorumien kautta halutaan luoda turvallinen avoin internet Kokonaisvaltainen EU-strategia internethallintaa varten on suunnitteilla. EUn täytyy toimia esimerkkinä ja pistää täytäntöön oma, oma politiikkaansa ja tarjota rahoitustukea erinäisille hankkeille ja kansalaisyhteiskunnan järjestöille eurooppalaisen demokratian ja ihmisoikeusvälineen kautta. Ja lopuksi, Euroopan puhemies, EUlla on potentiaalinen mahdollisuus näytellä ratkaisevaa roolia kun se pyrkii luomaan erittäin vahvan inoteisen internetin, joka kukoistaa jatkossakin yksityiset investoinnit ja kansalaisyhteiskunta ovat myöskin, voivat hyötyä myöskin internetin käytön kasvusta. Kiitokset komission jäsenelle ja huomenna äänestämme tästä hyvää illan jatkoa teille kaikille.